Uh, Hyvät kollegat, nyt on aika aloittaa taas työskentely. Lähdetään kohdasta 20 liikkeelle. Kyseessä on asetus elohopeasta. Ja luulenpa, että tämä kokous tulee olemaan hyödyllinen sen arvioimiseksi, minkälainen tämä mietintöluonnos on. Siinä on esittelijänä ollut edustaja Eki. Annankin hänelle välittömästi puheenvuoron, jotta hän voi selostaa kantaansa ja myöhemmin sitten käymme esittelijöiden ensimmäisen puheenvuorokierroksen läpi ja siitä sitten eteenpäin. Esittelijä ensin. Danke, herr president. Kiitos äh, puheenjohtajan arvon kollegat ja arvon komission edustajat. 1950-luvulla Minamatassa, Japanin rannikko kaupungissa tuhansilla ihmisillä ja eläimillä löydettiin keskushermojärjestelmästä valtavia vammoja ja vahinkoja. Puhuttiin Minamatan sairaudesta. Ja kysymys oli elohopea myrkytyksestä, joka johtui siitä, että mereen oli päästetty puhdistamattomana kemian tehtaan jätevedet. Ja yli 10 000 ihmistä vahingoittui ja noin 3 000 kuoli tähän myrkytyksen seurauksiin. Elohopea on akuutisti toksista ja kuuluu kymmenen kaikkein vaarallisimman luonnollisen äh, aineen joukkoon. Se on raskas metalli ja sitä, se pääsee atmosfäär, ilmakehään ja leviää koko maapallon ympäri ja alun perin se on teollinen saaste, joka sitten on varastoitunut vesiin esimerkiksi ja sieltä se on sitten siirtynyt kasveihin ja sitä kautta ihmisiin ja eläimiin. Elohopea voi aiheuttaa erittäin pahoja terveyshaittoja. Se voi vahingoittaa kilpirauhasta, munuaisia, keuhkoja, silmiä, ihoa ja keskushermostoa. Ja tästä voi syntyä vahinkoja esimerkiksi aivoihin, jotka eivät enää parane. Ja esimerkiksi sikiöt ja pienet lapset kuuluvat kaikkein pahimpaan riskiryhmään sen vuoksi, että kasvuvaiheessa hermojärjestelmä ja aivojärjestelmä reagoi erityisen vahvasti elohopeaan ja jo ihan pienen pienet määrät vaikuttavat vahingollisesti ja WHO esimerkiksi ei ole voinut antaa mitään turvallista ylärajaa elohopea, elohopealle. Ja esimerkiksi pienimuotoisessa kullankaivussa tulee, vapautuu elohopea varsinkin laittomasta kaivostoiminnasta. Ja sitä tulee myös sementinvalmistuksessa ja hiilivoimaloista. Ja esimerkiksi sitä syntyy myös sivutuotteena, kun valmistetaan esimerkiksi sinkistä jotain ja se voi myös äh, kontaminoitua. Ja elohopeaa käytetään esimerkiksi pattereissa ja muissa mittauslaitteissa, teollisissa menetelmissä ja samoin myös äh, hammasamalgaamissa. Ja äh, vuonna 2017 lähtien EU-ssa käytetään 75 miljoonaa tonnia elohopeaa hammasamalgaamiin. Ja sen lisäksi tällaiset saastuneet alueet, elohopealla saastuneet alueet päästävät ilmakehään ja maapohjaan elohopeaa. Ja esimerkiksi 2013 lähtien solmittiin Minamatan yleissopimus ja se allekirjoitettiin lokakuussa 2013. Ja sen tavoitteena on se, että ympäristön elohopea kuormitusta vähennetään ja että valvotaan koko maailmassa elohopeapäästöjä ja että pyritään poistamaan kaikki mahdolliset tuotteet, joissa käytetään elohopeaa. Ja tämä kansainvälinen äh, sopimus käynnistyi oikeastaan jo vuonna 2008. Ja tarkoitus on, että tätä tietä kuljetaan nyt kunnianhimoisesti eteenpäin ja erityisesti Euroopan unionilla on tässä merkittävä rooli. EU ja sen jäsenvaltiot, äh, niiden tulisi toimia tällaisena edistyksellisenä teollisuusalueena ja huolehtia siitä, että Minamatan yleissopimuksessa sovitut velvoitteet täytetään kaikissa allekirjoittaneissa maissa. Monissa tilanteissa EU on toteuttanut omat velvoitteensa EU-lainsäädännössä. Meillä on tehokasta teknologiaa ja osaamista ja me olemme siinä tilanteessa, että kykenemme tuottamaan tuotteita ilman elohopeaa tai hyvin pienellä elohopealla ja näitä tuotteita me voimme viedä. EU tarvitsee nyt todellisia korjaustoimia eikä mitään kosmeettisia korjauksia. Tämä on välttämätöntä terveyden ja ympäristön kannalta. Ja sen vuoksi olen pahoillani komission minimalistisesta lähtökohdasta. Vaikuttaa siltä kuin komission ehdotus olisi joutunut Junckerin ja Timmermansin politiikan uhriksi. Tämä on nyt kontraproduktiivista eikä ollenkaan Minamatan yleissopimuksen mukaista. Edessämme oleva komission ehdotus ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen eikä se ole julkisen edun mukainen. Euroopan kansalaiset haluavat äh, turvallisen ja puhtaan maailman itselleen ja lapsilleen. Mutta äh, komission mukaan elohopean kysyntä äh, on tällä hetkellä 260-400 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja siitä huolimatta elohopean käyttö tullaan lopettamaan teollisuudessa vuodesta 2017 lähtien ja 2020-2030 on laskettu, että 40-120 tonnia elohopeaa tulee olemaan kysyntä. Eli vaikuttaa siltä, että tässä todellakin on minimalistisin toimenpitein lähdetty tähän pyrkimään eikä päästä eteenpäin. Teollisuusvallankumouksen jälkeen maailman pintavesistöjen elohopea kuormitus on kolminkertaistunut. Ja tieteellisissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että monissa kaloissa, ruokakaloissa EUn suurin äh, sallittu raja elohopeakuormitukselle on jo ylitetty. Ja äh, arktisen äh, monitorointiohjelman ohjelmassa on todettu, että esimerkiksi äh, jääkarhut ja monet äh, muut eläimet ja kalat äh, ovat ylittäneet jo kymmenenkertaisesti sen sallitun kuormitusrajan. Ja elohopea on bioakkumuloituva, biokerääntyvä ja sen vuoksi me tarvitsemme erittäin kunnianhimoiset toimenpiteet. Ja minä vetoan teihin arvon kollegat, että me täysin toteuttaisimme EUn allekirjoittaman sopimuksen ja suojelisimme terveyttä ja ympäristöä. Ja sen vuoksi olenkin esittänyt koko joukon tarkistuksia komission paperiin. Ensinnäkin, että elohopeaa ei saa käyttää tuotteissa ja että ei saa viedä tuotteita, jotka sisältävät liikaa elohopeaa. Ja tämä koskee myös elohopeaa jätteitä. Tämä ensimmäinen asia lähtee eh, ihan loogisista eh, johtopäätöksistä ja Minamatan yleissopimuksessa mainituista ehdoista. Ja sen lisäksi täytyy estää tällaista kaksinaisstandardin käyttöä. Se, mitä me emme omassa maassamme halua, sitä ei pitäisi myydä muihinkaan maihin, koska se on ristiriidassa Minamatan yleissopimuksen hengen kanssa, koska siinähän puhutaan nimenomaan niistä tuotteista, jotka sisämarkkinoilla ovat kiellettyjä ja että ne sitten saisi viedä kolmansiin maihin. Sitten elohopean maahantuonti ja elohopea yhdistelmien maahantuonti pitäisi kieltää. Kolmanneksi elohopean käyttäminen hammastekniikassa. Ensin se pitäisi kieltää vain lapsilta ja raskaana olevilta naisilta, mutta pikkuhiljaa se pitäisi sitten kieltää kokonaan. Vain tietyissä erityistilanteissa sitä voisi käyttää esimerkiksi allergioiden kohdalla. On olemassa elohopeattomia vaihtoehtoja ja joissakin Euroopan maissa amalgamin käyttö on jo kielletty tai on lähdetty sen vähentämiseen. Hammas amalgaamin käyttö kapseloidussa muodossa olisi komission ehdotuksen mukaan hyväksytty ja sitä pidetään innovatiivisena ratkaisuna tässä komission paperissa. Mutta monissa Euroopan maissa tämä on jo ollut käytäntö kauan. Neljänneksi elohopean käyttö katalysaattorina tai elektrolyyttinä, sekin pitäisi lopettaa. Sen vuoksi, että on olemassa jo vaihtoehtoisia tuotteita. Viidenneksi monissa paikoissa elohopea jäte vapautuu suoraan äh, esimerkiksi pohjaveteen, pintaveteen, maaperään. Ja jos, äh, ja kun elohopeaa käytetään, niin se saastuttaa äh, myös ympäristöänsä ja se, että elohopea on juoksevaa huoneen lämmössä. Ja tämä voi vaikuttaa hyvin paikallisestikin ja esimerkiksi johtaa siihen, että esimerkiksi ilmakehän kuormitus kasvaa maailmanlaajuisesti. Ja sen vuoksi jäsenvaltioille ehdotetaan, että alueet, jotka ovat saastuneita, elohopealla saastuneita, että ne rekisteröitäisiin. Vain sillä tavalla voitaisiin vähentää vaaraa eläimille ja kasveille sekä väestölle. Sen lisäksi pitäisi myös olla tiukemmat säännöt elohopean käsittelylle ja elohopea jätteelle. Elohopea on kuitenkin hyvin haluttua ja sen markkina-arvo on korkea ja se on hyvin kompaktia. Sen vuoksi se on hyvin haluttua ja helppoa kauppatavaraa. Sen vuoksi elohopea ei saisi varastoida lainkaan nestemäisessä muodossa. Ja tämän pitää koskea sekä pysyvää että väliaikaisvarastointia. Seitsemänneksi kaikki elohopean valmistaminen, siis uudet tuotteet, jotka sisältävät elohopeaa, ne pitäisi kieltää niin, että ei tule tällaisia porsaan reikiä sellaisille tuotteille, joita ei ollut olemassa Minamatan yleissopimuksen neuvotteluiden aikaan ja joita ei ole huomioitu Minamatan sopimuksessa ja uusien tuotteiden tuominen äh, markkinoille, äh, jos, siis tuotteiden, joissa on elohopeaa, äh, tämä johtaisi elohopean käytön lisääntymiseen. Ja se johtaisi jälleen sitten taas elohopea päästöjen lisääntymisen unionissa, koska meillä on uusia menettelytapoja ja tuotteita, muita tuotteita ilman sitä. Kahdennaksi me tarvitsemme uuden valvonta- ja raportointijärjestelmän ja myös järjestelmän, jolla huolehditaan elohopea jätteistä. Ja EUn EU-ssa, jos sen että tietoja kerätään, niin ei tiedetä mitä tapahtuu. Ja sen vuoksi täytyisi siirtyä myös käyttämään elohopeavapaita tuotteita, koska meillä on jo siihen mahdollisuuksia. Sen vuoksi pitäisi myös tukea valmistusmenetelmiä, jotka ovat elohopeattomia. Hyvät naiset ja herrat, Elohopeaan liittyy paljon riskejä ja sen vuoksi on välttämätöntä ja käytännössä mahdollista olla käyttämättä sitä. Se, mitä nyt tarvitaan, on poliittinen tahto sen vuoksi, että meidän on vähennettävä elohopean haitallisia vaikutuksia ihmisille, eläimille ja koko maapallolle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten aloitetaan varjoesittelijöistä Michel Tanteen ja Pepeltä ensin. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää komissiota siitä perustyöstä, että se ehdotetaan, se luo oikeusvarmuutta, kun tässä pyritään suhtautumaan elohapea minä matan hengessä. Se tarjoaa hyviä välineitä saavuttaa asetut tavoitteet ja siinä on riittävän kunnianhimoisia ja tehokkaita toimia, joilla pyritään tehokkaasti vähentämään Euroopan kielisiä vaikutuksia. Se täyttää tieteelliset vaatimukset ja parantaa Euroopan yritysten kilpailukykyä. Tulen ehdottamaan joukon tarkistuksia, jotka kehittävät komission työtä ja välillä täydentävät välillä menevät toiseen suuntaan kuin esittelijän tarkistukset, mitä tulee komissioon, niin ehdotukset ovat sekä kunnianhimoisia että riittäviä. Meidän täytyy säilyttää ainakin mahdollisuus tuoda ja viedä ja äh, jotta pulaa vältettäisiin jotta voitaisiin mahdollistaa sekä omien että muiden yrityksen toimi- äh, että omat yritykset voisivat toimia tiukemmissa oloissa – komission ehdotus on tasapaino sekäli, että kolmansien maiden, vienti kolmansien maihin, kielto, vientikielto kolmansiin maihin minimata hengessä ei ole toisi myönteisiä terveysvaikutuksia, koska muut voisivat viedä näitä tuotteita. Säännöstä haittaisi eurooppalaisia yrityksiä ja ulkomaisten yritysten toimintaa. Olot eivät tapa, takaa samoja rajoituksia kuin EU-ssa tämä rohkaisi niiden toimintaa. Sitten elohopean kierrätys. Pyritään minimoimaan elohopean käyttö kierrätyksessä nykyasetuksen on suhteen olisi myönteistä, että se tulisi kierrätyksessä ensinnäkin paremman seurattavuuden vuoksi, jätteiden säilytys olisi vähäisempää ja elohopean laatu olisi parempi. Sitten elohopean käyttö valmistuksessa kannatan äh, Estelian lähestymistapaa, että missä vaihtoehtoja on, joilla opea käyttö pitää voittaa, mutta siirtymäkausi on kuitenkin välttämätön yrityksille, että voidaan kuolletta niiden tuotanto vältetään äh, kustannukset. Ja käyttö on välttämättä silloin, kun vaihtoehtoja on muun muassa äh, kloorikaalimin tuotannossa. Ja sitten hammaslaketta tässä käytetty, jolloin se mahdollisuudet täytyy säilyttää. Hammaslakella Tai olla mahdollisuus käyttää sitä, koska jossakin tapauksessa muuta vaihtoehtoja ei ole. Kuitenkin kolme tarkastusta. Ensinnäkin ehkäisy, ää, suu ja hammas terveyden pitää vähentää karjesta, lapsia ja raskaana naisia pitää säästää elohapelta ja Myöskin amalgamin separaattorit täytyisi olla hammaslääkärin vastaanotolla. Jätteiden siirrot ovat välttämättömiä, koska jossakin maissa ei ole riittävästi varoja tai riittävästi käsittelylaitoksia. En puhu teknisestä kapasiteetista ollenkaan vielä, jotta ne kykenevät stabiloimaan jätteet. Täytyy tuhota nämä jätteet ja vähentää jätteiden huonon hallinnan riskejä Euroopassa. Sitten eloa hopea jätteiden hallinnasta on tuen esittelijä että täytyy kieltää nestemäisen elohopean säilytys, pysyvä säilytys, on ympäristön kannalta liian vaarallista. Euroopassa ei ole liittävästi jätteiden vakauttamismahdollisuuksia, joita voitaisiin me rohkaista tähän. Ja sitten äh, elohopean jätteiden seurattavuuden suhteen minusta esittelijän on myönteinen, mutta eurooppalainen äh, jäterekisteri ja Äh, näin, että rekisteri ei ole riittävä, koska kysymys on ei-teollisesta tuotannosta, kuten hammaslääke, tiede, joka sen toimijan pitäisi pitää säilyttää tieto jätteistä koko ketjun aikana. Odotan yhteistyötä varjostelijoiden ja esittelijän kanssa. Thank you very much, Mr. Paulucci. Kiitoksia sitten Paulucci. Grazie, signor Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle tästä, taikka itse asiassa valiokunnalle ja esittelijälle tästä keskustelun pohjasta, joka muodostaa siis hyvän lähtökohdan työllemme. Euroopan elohopean tarve 2013-2020 on noin 20 tonnia vuodessa, mutta mielestäni meidän pitäisi vähentää elohopean käyttöä aivan minimiinsä niin, että voitaisiin käyttää ennen kaikkea kierrätettyä elohopeaa, jota on käytetty jo siis muissa tuotteissa. Ja tällä tavalla voitaisiin siis päästä neljään kymmenen, tai tarvitaan noin sata tonnia vuositasolla voitaisiin kierrättää, kerätä, ottaa siis talteen elohopeaa. Kuinka voitaisiin sitten vähentää elopean käyttöä. Ensinnäkin amalgaamipaikoissa niiden käyttö on aivan keskeinen ongelma. Tähän täytyisi puuttua välittömästi, jotta voitaisiin taata kansalaisten terveys ja jotta voitaisiin estää laintimittainen saastuminen ja myrkytykset. Ja tarvitaan nopeita interventioita erityisesti naisten, raskaana olevien naisten ja lasten kohdalla ja on asetettava tietyt aikarajat, jonka puitteissa voidaan käyttää kapseloitua amalgaamia ja sitten on pyrittävä pääsemään eh, elohopeasta eroon maaperässä ja vesistöissä. Toiseksi viennin rajoittaminen. Euroopan unionissahan on tietysti sääntöjä, omia sisäisiä sääntöjä, sen takia meidän pitäisi soveltaa samoja sääntöjä myöskin ulkoiseen kauppaan. Meillä ei pidä olla kahtalaisia sääntöjä, ka- kahtalaista moraalia sisällä samat säännöt kuin ulospäin. Ja on vältettävä se paradoksi, että tällaista kahtalaista moraalia sovelletaan, niin meillä, meiltä vietäisiin tuotteita ulos, jotka sisältävät enemmän elohopeaa kuin mitä meille, meille tuodaan. Ja sitten on pysäytettävä elohopeaa sisältävien tuotteiden maahantuonti ja on etsittävä vaihtoehtoja elohopean lohopean käytölle on lopetettava myöskin lohopean käyttö katalyyttinä, asetaltehydin ja kaliumetylaatin tuotantoprosessissa tai etylaatin tuotannossa. Myöskin siis elohopea sisältävien tuotteiden tuominen olisi siis kiellettävä. Ja jos teemme vakavasti työtä näiden toimenpiteiden puitteissa ja lisäämme kierrätystä, niin onnistumme saavuttamaan tavoitteemme. Tällä, vi- tällä viikkona ja aina kuukausina olemme puuttuneet tähän aiheeseen vakavasti ja e, elohopean tuontia nimenomaan jätteenä ei pidä sallia. Monet hammaslääkärijärjestöt ovat tietoisia siitä, että Euroopassa on olemassa sellainen elohopeajätteen elohopääjätteen käsittelyjärjestelmä, jota ei ole muualla maailmassa tar- tarjolla. Ja sen takia on sallia myöskin elohopeajätteen tuonti Eurooppaan, jotta se voidaan jälleen käsitellä täällä. Myöskin on otettava käyttöön säännöt, jonka mukaan elohopeaa ei enää voida arastoida nestemäisessä muodossa, vaan pelkästään kiinteässä muodossa. Ja vielä viimeiseksi on oltava rekisteri, jolla pystytään jäljittämään elohopeajätteen alkuperä. Kiitos. Madame, äh, Kiitoksia. Ja sitten edustaja Girling. Thank you very much. Nice haircut. Paljon kiitoksia. Mukava kampaus. Haluaisin voin tehdä pari ehdotusta neuvostolle hänen kuollut. Haluaisin vain esittää pari kommenttia komission ehdotuksesta alun perin. Minusta tämä tasapaino on kuitenkin oikein ja tässä lähdetään oikeasta asiasta liikkeelle, että minä mata sopimuksen alaiset velvollisuudet pitäisi täyttää lainsäädännön aukot pitäisi täyttää ja aina pitäisi tehdä asiat paremmin, näinhän se on. Mutta pakko tunnustaa, että, että saisimme parhaat nettotulokset tästä. Täytyy tunnustaa, että kaikki tämä on globaalia ja on täytyy toimia globaalin sopimuksen puitteissa. Lähden sitä, että missä me halusimme lisätä Euroopan velvoitteita yli minimaalitosopimukseen, missä voisimme tehdä sen kohtuullisesti ja saada ympäristöhyötyä. Ja missä tämä olisi ainoastaan julkilausuma ilman ympäristövaikutuksia. Kun me sopimusta tarkastelemme, tämä vientikielto, tämä että hyvin kiintynyt siihen – minä olen vakuuttunut tarkastellessani komission melko kattavaa arviointi ei näytä sille, että ettäkö kävisi niin, että työntekijälle johtaisi vain tuotannon uudelleen sijoittamiseen. Eikö olisi parempi, että vaikka haluaisimmekin elokuvan käytön lopettamisen, kokonaisuudessaan, eikö olisi kuitenkin parempi pitää tuotantoa ympäristöistä ehkä tällaista syistä Euroopassa. Joten en välttämättä ole samaa mieltä, että täysi vientokielto olisi oikea tie eteenpäin. Ja tuotin suhteen nostelija on valinnut lähestymistavan, jonka vaikutusarviossa on äh, torjuttu, koska mahdollinen tuontikieltä voisi johtaa LHP tarina kasvamiseen kolmansissa maissa, joka voisi johtaa pienimuotoiseen, ää, äh, pienimuotoisessa kullan huuhdonnassa LHPn käyttöön kielteiset ympäristövaikutukset olisivat suuremmat, että näin päätöksellä olisi heijastusvaikutuksia. Joten komission ehdotukset ovat laajalti oikein. Ei niin, että jotain pientä sääntöä voisi tehdä sopimuksen noudattaminen on tärkeää tällä alueella. Tästä on oikeassa, kun puhutaan, että pitäisi kiristää vaatimuksia jalohopean käytöstä uusissa tuotteissa ja prosesseissa, ellei ole ympäristö- ja terveysvaikutukset voidaan osoittaa, ja ellei, taloudellisesti ja jos taloudellisesti toimiva tehtäjä on helpompaa käyttö pitäisi lopettaa. Ja tämä voidaan tehdä jollakin tarkistuksilla, joilla saadaan siirtymät asiaan. Ja sitten amalgaami. Meillä asuu täynnä hopeaa, valitettavasti. Minusta rattoisa idea lopettaa tämä. Äitillä on tarkastellut näyttöä. Kertahammaslääkäriyhdistykset ovat kiintyneitä elohopean ne voi olla pieniä alueita, joissa eläpäin tämä on paras asia. Mutta teidän täytyy vakuuttaa minut siitä, että vaihtoehdot, joita on jo käytössä, jotka ovat teknisesti mahdollisia, että ne olisi tarpeeksi hyviä. Olisin samaa mieltä Estelien kanssa, että pitäisi aloittaa sitä, että ei elohopeta amalgaamiin ja sitten sallia poikkeamat silloin, kun ne ovat välttämättömiä. Thank you very much. And now, Miss uh, Paljon kiitoksia. Sitten Jäätteenmäki. Thanks. Huomasin, että me olemme aika samaa mieltä kaikki. Elohopea on ihmisen terveyden erittäin haitallinen aine ja sen vuoksi Minamata-sopimuksen ratifiointi on merkityksellinen asia. Ja EUn täytyy säädellä elohopeaa nykyistä tiukemmin. Eli toivomukseni on, että tulisi nykyistä tiukempaa sääntelyä. Sitten muutama huomio Stefan Ekin raportista. Ensinnäkin kannatan esittelijän tavoin yhtä oikeusperustaa ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja toiseksi kannatan myös sitä, että meillä olisi samat standardit sekä EUn sisällä että kolmansiin maihin vietäviin elohopeaa sisältäviin tuotteisiin. Toisaalta niillä kolmansilla mailla, joilla ei ole riittävää kykyä käsitellä elohopeaa asianmukaisesti, tulee olla mahdollisuus tuoda jätteensä asianmukaisesti käsiteltäväksi tänne EU-alueelle. Sitten hammasamalkaanista. En kannata totaalikieltoa. Hammasamalkaanin käyttöä pitää kuitenkin vähentää asteittain ja pysyvästi tämän Minamata-sopimuksen hengen mukaisesti. Tämä hammasamalkaanin käyttö tulee sallia silloin, kun se on ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto potilaan terveyden edistämiseksi. Sitten elohopean varastoinnin osalta totean, että esittelijä on tehnyt hyviä, selventäviä tarkistuksia komission esitykseen. Kannustan sellaisten teknologioiden kehittämistä, joissa ei tarvita elohopeaa, ja joiden elinkaarivaikutukset ovat elohopeaa sisältäviä tuotteita pienempiä. Toivon, että komissio tarkastelee kaikkea lainsäädäntöä, jolla on vaikutusta elohopeaan, sen määrään sekä suosimaan sellaisia prosesseja, joissa elohopeaa ei tarvita. Kiitoksia. Thank you very much. Now, Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Rosi. President. Kiitos, puheenjohtaja. Kuulkaas, kun kollegoita kuuntelee, niin näitä sillä että olemme koko jokaista asiaa tässä aika lailla samaa mieltä, kaikki ovat samaa mieltä. Komission kanssa, että ei ole on ympäristöhaitta globaalisti. Että täytyy olla kunnianhimoinen ja päästä mahdollisimman eroon ja mahdollisimman nopeasti eroon hopeasta. Komission ehdotus ei minusta mene tarpeeksi pitkälle ja olen iloinen Estelän lähestymistavasta, joka on merkittävästi parantanut äh, tätä tekstiä ja varmasti teemme tarkistuksia yhdessä. Ensinnäkin elohopea tuotteiden vienti. Vaikea minun on nähdä, miten Eurooppa voisi pitää, viedä niitä, kun jos se kieltää tuotteet markkinoilla. mihin tämä, meitä vaikuttaa esimerkiksi hopea, happi, patteri tai hehkulampu, jossa on kaksi milligrammaa LHPa per bek, lampunuppi. Mitä meillä on sitten viennissä eri rajat kuin sisämarkkinoilla? Ei se käy. Ja sitä ei olla käyttöä. On kaksi suurta käyttäjää. Ensinnäkin hammasamalgaamit, josta puhuimme. Ja sitten klooria, katalysaattoriteollisuus, hammasamalgaameista. Tiesimme, että nämä amalgaamijätteet, niitä pidetään äh, jo ongelmana. Tässä olemme onnistuneet käytämään sivua. 2021 joulukuussa pyritään tätä kieltoa. Tässä nyt on liikkumavaraa hammaslääkäreillekin löytää vaihtoehtoja. Kysytte minulta, ajatelkaa Tanska Tanskaa ja Ruotsia ei siellä käytetä hammasamalgaamia. Tässä on elokapohja, he käyttävät hartseja ja, ja polmeereja. Ja lasten ja aikuisten hampaat hoidetaan hyvin, kun vaihtoehtoja on. Olen keskustellut hammaslääkärten kanssa. Olen niin tottuneita amalgaamien, että tätä on helppo käyttää. Käytänteitä täytyy muuttaa. Sanotaan, että 21 pitää amalgaamin käyttö lopettaa, tai ehkä jos erityistapauksessa sallitaan. Mutta kun asian on perehdytty, niin eipä niitä ole paljoakaan. Sitten täytyy olla myöskin tarkkana siinä, että jäämissä, tässä kompositeissa, ei saa olla bisfenoliakaan. Mä olemme nähneet, että se bisfenol, vaan, vaan sen johdannaiset ja maailman terveysjärjestö ovat todenneet, että ei ole riskiä. Ja sitten kloriteollisuudessa ja soodateollisuudessa käytetään elokuvia, mutta kalvojen käyttö ja suutimen käyttö on mahdollista. Jos ei anneta mitään tasoa, saa, ei mitä vaihtoehtoja, koska käyttää mitä vaihtoehtoja on. Täytyy antaa niille lopetuspiste. Ja sitten katalysaattorit. Sinä vaihtoehtoja on eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat kaaliometylaattia ilman LHP-prosessissa. Eli täytyy sanoa, että 2018 tammikuussa tämä pitää lopettaa. Ja sitten tämä kysymys jätteiden tuonnista, LHP-jätteiden tuonnista. On kiinteitä jätteitä ja nestemäisiä jätteitä. Komissio, joka käyttää nestemäistä Äh, varastot. Ei se ole mahdollista. Äh, on teknologia, joka tekee elohevasta inerttiä, ei siis vaan inerttiä. Sitä ei voi enää sitten uutta elohopeaa saada elohopeaa käyttöön. Eh, eli kaikki äh, elämässä on estämäisiä, että elohopeatteita pitäisi tehdä inerteiksi ja pitäisi tällainen Sanotaan, että teillä on teknologia, mutta älkää nyt epäilkää sellaisia yrityksiä, jotka tekevät tätä muuttavat jätteitä inerteiksi liikkuvissa autoissa. Ne voivat tulla paikan päällä ja ratkaista ongelmaa. Jos hyväksymme jätteiden niin tiedätte, mitä, tuodaan, mitä enemmän tuodaan jätteitä, sitä enemmän seurattavuus häviää. Meillä on tapahtumia, joissa asiat eivät ole ihan päivävallan kestäviä siirretään teknologiaa varastointia inertiksi tekemistä varten ja sitten loppusäilytys on väliaikaista ja sitten loppusäilytystä ihan vilpittömästi. Kokemus näyttää, näemme mitä Saksassa tapahtuu. Strasbourgissa on myöskin säilytystä. Näissä, siellä on kaivoksessa syviä säilytyksiä. Ja Stockholmissa, jos kaivos romahtaa, ja suola kaivoksessa on yleensä vettä, siellä on tapahtunut sitten tulvia jätteiden tasolla assessa. Ei, ei sisällytystä syvällä, vaan pintasäilytystä. Ja sillä on vähän puutteongelmia, jos sitä sattuu olemaan. Tällaiset jätteet, jotka kasautuvat, mitään, mitenkään niitä ei voi tuhota. Ihan kuin radioaktiiviset jätteet. Ja ne ovat sitten ikuisesti mukanamme. Kiitos esittelijälle, joka on oikein tehnyt hyvän ehdotuksen. Thank you very much, madame. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustaja Dornano. Merci, <clears throat> merci monsieur le président. Euh, merci également. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Tuhannet ihmiset kärsivät 73. Japanissa äh, elohoppea saastamisesta. Sillä puhuttiin menematon taudista. Ja silloin kävi selväksi, kuinka äärimmäisen vaarallista tämä on terveydelle. Sitä löytyy nyt kaloista, mutta myöskin ää, tuotteista, kuten hampaat, ää, amalgaamit tai lämpömittarit ja muuta. Tästä on puhuttu. Tästä on käytetty myöskin kullankaivuus. 126 Euroopan valtiota Viroa ja Portugalia lukuun ottamatta ovat allekirjoittaneet Minamata on yleissopimuksen satojen muiden maiden kanssa. Tämä on merkittävä edistysaskel, koska tämä on globaali sopimus. Euroopan unioni ei ole maailman napatassa aiheessa. Siksi delegoidut säännökset ja täytäntöpano säädökset, niiden ei pitäisi olla sääntö, niiden pitäisi olla poikkeus. Tätä ottaa myös huomioon Viron ja Portugalin tahto kuitenkin pyytämään rakentaa rajoittaa, vaan keskustelun avulla saada ne liittymään minä tämän sopimuksen Komission ja pidä sulkea pois tuotirajoitteita eikä vientirajoitteita, mitä tulee uusiin tuotteisiin ja prosesseihin, joissa on jalohopeaa, tai mitä tulee liitteiden soveltamiseen Euroopan unioni joskus unohtaa, että Jäsenvaltiot ovat suvereineja sopimuksen osapuolia. Se voi tehdä ehdotuksen sopimuksen sihteeristölle. se voi tehdä tuon raportin omissa nimissään, mutta jäsenvaltioiden nimissä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten edustava Juus, edustaja Juuso. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon myöskin esittelijälle ja varjoesittelijöille. Tämä ehdotus koskee elohopea-strategiaa niin, että se olisi yhdenmukainen Minamatan yleissopimuksen kanssa. Ja täytyy ensimmäisenä sanoa, että komission ehdotus on pettymyksen tuottava ensimmäiseksi sen takia, että se ei ota huomioon edes olemassa olevaa lainsäädäntöä elohopea jäämistä ja se ei ole myöskään kansainvälisten sopimusten mukaisten muka, sopimusten mukainen, eikä minä, minä matan yleissopimuksen mukainen, kuten neuvosto itse on todennut. Eivätkä nämä toimenpiteet ole ollenkaan asianmukaisia, mitä se ehdotetaan, eivätkä riittäviä. E, esittelijä on kuitenkin laatinut hyvän mietinnön, jossa, se ottaa, jossa hän ottaa esille merkittäviä korjaustarpeita, esimerkiksi käytön rajoittaminen ja liitteessä kolme, jossa puhutaan kalium etylaatin ja metylaatin tuotantoon ja ehdotetaan siitä, että tiukemmin säännöksin pyritään rajoittamaan elohopean käyttöä näissä prosesseissa Minamatan yleissopimuksen mukaisesti. Sitten mitä tulee varastointiin ja jätteen hävittämiseen, täytyy, on viitattava seuraaviin asioihin. Ja on mahdotonta ajatella, että komissio sallisi eh, nestemäisen elohopean varastoinnin, joka on vastoin kaikkia yleisiä varastointisäännöksiä. Ja koska tämä ennen kaikkea on epävakaa muotoinen ja se voi myöskin höyrystyä. Brasilin yleissopimuksen mm, perusteella ja minä otan yleissopimuksen perusteella jätteet täytyy vakauttaa taikka kiinteyttää ennen kuin ne eliminoidaan. Ja määräykset vaativat myös, että ne varastoidaan jätteet sellaisissa paikkeissa, äh, paikoissa, jotka on nimenomaan valmistettu ja varattu varastointia varten. Ja varastointi pitäisi olla mahdollista pelkästään maaperään, mutta minkäänlaista arviointia sen vaikutuksista ja turvallisuudesta ei ole tehty. Tähän mennessä maanalainen varastointi on ollut mahdollista vain silloin, jos on kyseessä radioaktiivinen tuote. No, elohopea ei kuitenkaan ole radioaktiivinen tuote ja sen takia olisi parempi varastoida maan pinnalla niin, että se voitaisiin kontrolloida paremmin koska maan alta esimerkiksi elopea voi päästä vesistöihin vaikkapa kriisitilanteissa tai jonkinlaisissa luonnonmullistuksissa. Joka tapauksessa tämä on aihe, jota täytyy tutkia vielä tarkemmin. Ja komissio vaatii myös taikka valiokunta vaatii myöskin standardivarastointia suolakaivoksista ilman, että millä tavalla sitä perustellaan. Komissio on laatinut 121 sivun paketin aiheesta ilman, että se millään tavalla perustelee tästä tästä suolakaivosten varastoinnin perustasta. Suolakaivokset ovat ehkä yksi tärkeimmistä kysymyksistä tässä aiheessa, koska, niiden, koska elohopean varastointi ei ole millään tavalla turvallista siellä ja elohopean varastointi on siellä vaarallista, koska suola on hyvin korrosiivinen aihe ah, anteeksi, aine. Komissio ei hyväksy elohopean varastointia, mutta samanaikaisesti se pyrkii pitäytymään kaikkein löysimmässä lainsäädännössä. Minä asun itse sadan kilometrin päässä maailman suurimmasta elohopeakaivoksesta. Ja meillä on valtavan hyviä teknikoita ja asiantuntijoita, jotka ovat toimineet elohopean parissa vuosikymmeniä ja he ovat patentoineet elohopean hopean käsittelyä koskevan prosessin, eikä siellä ole koskaan tapahtunut minkäänlaisia onnettomuuksia. Minä haluaisinkin esittää tarkistuksia tähän mietintöön ja olen ilman muuta valmis keskustelemaan kaikista näistä aiheista sekä esittelijän että varjoesittelijöiden kanssa. Mr. Florence. Kiitoksia sitten edustaja Florence. Ja, Kiitos. Tuskin kukaan tässä huoneessa väittäisi, etteikö elohopea olisi yksi vaarallisimpia aineita, jonka me tiedämme. Mutta me olemme puhuneet äh, varmaan parinkymmenen vuotta jo tästä elohopeasta mutta ehkäpä osa täällä on niin nuoria, että eivät edes muista sitä. Mutta me olemme puhuneet tästä ja meillä on sen vuoksi ollut kaiken näköisiä sääntöjä, joita jäsenvaltiot voivat käyttää ja äh, on äh, maita, missä amalgaamia esimerkiksi ei käytetä. Eli kysymys on myös äh, elohopean viennistä. Minusta ei ole soveliasta että esimerkiksi elohopea jätettä viedään ulos. Mutta tällainen yleiskielto, elohopean kielto, ei mielestäni ole oikein, koska täytyy kuitenkin huomioida se, kuinka turvallista e, elohopean käyttö on. Elohopeaa käytetään monissa monissa yhteyksissä ja kysymys täytyy olla turvallisesta käytöstä. Ja eikä tietenkään sitä voi tuosta noin vain roskikseen heittää. Mutta kuitenkin on teollisia yrityksiä, jotka valmistavat esimerkiksi akkuja tai kasvinsuojeluaineita. Ei meidän niitä tule estää. Mehän puhuimme täällä aikaisemminkin jo siitä, minkälaisia pahoja aineita me haluamme kieltää ja puhuttiin siitä, että pitää löytää korvaavia tuotteita. Mutta jos nyt on kysymys aineesta, joka, jota voidaan käyttää turvallisesti ja sitten sekin halutaan kieltää. Eli se, että vain yksinkertaisesti kielletään jotakin, kollega Ek, se on liian helppo tie. Meillä täytyy olla erillistä säätelyä. Meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa, missä syntyy uhka ja vaara tilanteita. No esimerkiksi nämä elohopea kuumemittarit on jo 20 vuotta sitten kielletty. Mutta meidän täytyy identifioida turvallinen käyttö ja antaa se mahdollisuus teollisuudelle, innovaatioiden mahdollisuus. Jos me emme näin tee, niin meidän pitää tulevaisuudessa miettiä, millä me täällä oikein palkkaamme tienaamme. Tähän tulen tekemään tarkistuksia. Täällä on tiettyjä porsareikiä, mutta yksi asia vielä – REACH-asetuksen aikana siihen tuli 2000 tarkistusta. Minä olin silloin valiokunnan puheenjohtaja ja puolet niistä tarkistuksista olivat niitä, mitä sinä esitit. Ja jos äh, tai siis sellaisia, mitä sinä nyt esität. Ja silloin äh, elohopea olisi jo kielletty. Täytyy katsoa elohopean käyttöä. Tietyissä tilanteissa se on ehdottoman kielletty ja se on hyvä, mutta sitten on toisia tilanteita, jossa työsuojelu on tarpeeksi hyvää, niin silloin se on hyväksyttävää. Tiukka pitää olla. Olen ihan samaa mieltä siitä, että kahden kolmen vuoden kuluttua tämä vielä tarkistetaan. Mutta älkää kieltäkö teollisuudelta kaikkea, koska millä me annamme sitten ihmisille työpaikkoja. Merci beaucoup, monsieur le président Florence. Je passe maintenant. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron kollega Nikolasi, Nikolasikille. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. E, chcel by som krátko vystúpiť aj... Ihan lyhykäisesti tästä Olen tutkinut tätä nyt hyvin yksityiskohtaisesti ja todennut muutaman asian, joista haluaisin teidän kanssanne puhua. Ja haluaisin pyytää realistista lähestymistapaa, kun arvioidaan tiettyjä lähestymistapoja tai toimintatapoja. Ja että halutaan kieltää elohopea siellä, missä se on mahdollista, siitä olen samaa mieltä. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka vievät meitä eteenpäin. Ja kun mahdollista, tuotannossa tai tuotteissa, kun mahdollista, se täytyy korvata. Ja kun se ei ole mahdollista, silloin täytyy tiukkojen toimintatapojen ja sääntöjen mukaan Äh, hyväksyä ja meidän tulee myös yrittää löytää vaihtoehtoja. Äh, Asetalhydridehän käytetään katalysaattorina, mutta myös kloridin monomerejä käytetään, äh, tai siinä käytetään elohopea elektroneina. Euroopassa on tiettyjä tällaisia valmistusprosesseissa sitä tarvitaan. Eikä ole totta se, mitä komissio sanoo, että Euroopan unionissa ei tällaisia enää olisi. Kyllä, näin on. Kyllä näitä käytet, tätä käytetään vielä Euroopassa. Ja meidän täytyy saada aikaan siirtymäkaudet niin, että löydetään vaihtoehtoja. Ei voida yhden yön ylitse tuosta vain siirtyä käyttämään jotain muuta. muiden aineiden kohdalla. Meillä on ollut hyvin tasapainoinen lähestymistapa ja tässäkin nyt pyytäisin, että määräaikoja voitaisiin hieman sopeuttaa. Tulen tekemään tarkistuksia esimerkiksi tähän nimenomaan ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, että tämä vaarallinen aine saataisiin pois meidän ympäristöstämme. Kollega Littnit. Ja, vielen dank, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti kysymys komissiolle. Monet kollegat ovat täällä puhuneet jo vientikiellosta. Jo nykyisessä asetuksessa on kuitenkin poikkeuksia vientikielolle esimerkiksi tutkimus ja lääketieteelliset tarkoitukset. Nykyisessä komission ehdotuksessa nämä, tämä poikkeus koskee enää vain tutkimusta. Joten kysynkin komissiolta, entäs sitten, mitä tapahtuu nyt sitten lääketieteellisten tarkoitusten poikkeukselle, esimerkiksi homeopaattiset lääkeaineet, koska siinä tarvitaan hyvin pienissä määrin ei ole hopeaa. Ja se on välttämätöntä. Minkälaista ratkaisua komissio on tähän ajatellut? Merci beaucoup. Je passe maintenant. Kiitos. Françoise Rastet. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Jotakin asioita on jo sanottu. Jaan täysin kaikkien mielipiteisiin käli, että elohopea luo terveysympäristöriskejä, mutta esittelijän kantaa on erityisen kova, erityisesti verrattuna komission kantaan. Minulle käy komission kanta paremmin, joten minulla on vähän, olen vähän huolestunut jostakin esittelen tarkistuksista, jotka vaativat elopean tuonnin täysikieltoa, samoin kuin LHPA tuottavien tuotteiden valmistuskielon. Mutta kuten edellinen puhuja juuri totesi, tällaiset säännöt tuottaisivat päinvastaisia tuloksia. Esimerkiksi lääkkeiden valmistuksessa käytetään hopea, homeopaattisissa lääkkeissä, esimerkiksi myöskin rokotteissa elohopeajohdonnaisia käytetään. Niillä on lupa lääkeviranomaiset ovat luvan myöntäneet. Ja ne aiheuttavat hyötyä. Täytyy olla erittäin tarkkana. Jos ajamäätä täytyy Euroopan käyttö kieltää, täytyy olla riittävät siirtymäkaudet vaihtoehtojen löytämiseksi tietäen, että tietyllä alueella tällä hetkellä vaihtoehtoja vielä ole. Tämä minä halusin sanoa. Ranskassa on liian tiukka kantaa. Virheitä voi tehdä. Joten Euroopan käytöllä pitää sitä merkittäviä rajoitteita. Täytyy odottaa tiettyjen etappien saavuttamista, mutta jollakin alueella täytyy olla tarkkana, jossa Euroopan johdannaisia vielä tarvitaan. Kiitoksia, Rava Grostet. Ja nyt komission edustaja Rob Winning. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Keskityn vastauksessani yleiseen ehdotuksemme kontekstiin ja tietysti käyn läpi muutamia keskeisiä kysymyksiä, jotka ovat nousseet tässä esille keskustelussa. Kiitos paljon näistä kommenteistanne, jotka uskoakseni antavat hyvän oman panoksensa keskusteluun, joka käsillä ja käynnissä on jo toimielinten välillä. Muistutettakoon, että EU on maailmanlaajuisesti elohopeapolitiikan edelläkävijä. 90-luvulta lähtien olemme vähentäneet elohopeapäästöä ilmaan noin 20 prosentilla ja olemme vähentäneet sen käyttöä tuotteissa ja prosesseissa REACHin ja teollisuuspäästödirektiivin avulla ja nojalla. Ja meidän tulisi tunnustaa myös se tosiasia, että toi kansainvälinen toiminta ja toimenpiteet ovat on se kaikkein tärkein asia, jota tarvitaan, koska noin 40, 40-80 prosenttiin Ilopiasta, jotka, joka tänne päätyy, tänne Euroopan unionin on peräisin muualta maailmasta. Minanotan yleissopimus on diplomatian tulosta ja sitä tukevat myös maailman suurimmat toimijat Kiina, USA ja Japani. Ja se perustuu pitkälti EUn lainsäädännön perusmääräyksiin. Se vähentää dramaattisesti elokapäästöjä maailmanlaajuisesti ja kuten totesin, se on hyvin tärkeää. Ja se tekee olosuhteet kansainvälisesti samankaltaisiksi, koska kaikkien merkittävien maiden ja talouksien on noudatettava samoja, samoja määräyksiä. Tämä hyödyntää innovatiivista teollisuutta Euroopassa ja edistää elohopealle kehiteltäviä vaihtoehtoja. Joten komission ehdotus on yhtäältä sellainen, että se varmistaa, että kansalaisten terveyttä ja myös ympäristöä suojellaan korkeatasoisesti, niin se myöskin eh, linjaa eu lainsäädännön yleissopimuksen kanssa niin, että se voidaan hyväksyä ratifioida nopeasti EU-ssa valtioissa Se vähentää elopen käyttöä tuotteissa tai teollisuusprosesseissa sellaisissa, jotka eivät edistä terveyttä tai ympäristöä. Ja mielestämme tämä on keskeinen askel eteenpäin sillä tiellä, että pyritään vahvistamaan meidän maailmanlaajuinen johtoasemamme elohopean käytön vähentämisessä. Ottaisin esille nyt sitten keskustelussa esiin tulleita asioita, ensinnäkin hammasamalgaamit. Yleissopimusten määräysten, määräyksiä pidemmälle meneminen on tärkeää. Ensinnäkin on tehtävä pakolliseksi vähentää erottaa amalgaamia toiseksi on vähennettävä veden pilaantumista ja on vaadittava, että elohopea käytetään kapseloidussa muodossa pelkästään, jotta voidaan suojata sekä hammaslääkäreitä että potilaita. Me emme ole kieltäneet ah, elohopean käyttöä hammashoidossa. Voitte lukea siitä perustelut vaikutusarvioinnista, joka kattaa eh, eh, painavan tieteellisen todistusaineiston. Joillakin jäsenvaltioilla on erilaisia Ah, suunnitelmia aiheen suhteen ja katsomme, että jäsenvaltiot ovat parhaassa asemassa säännelläkseen tätä asiaa paikallisen terveydenhuollon puitteissa. Mitä tulee jätteisiin, niin haluamme poistaa 6000 tonnia ää, äh, nestemäistä elohopeaa teollisuuden äh, tuotantoa siis mahdollisimman nopeasti niin, että ne voitaisiin varastoida maan alle elohopea-skandaaleita, joita olemme nähneet viime vuosina, ei haluta toistuvan, ne ovat jo tuhonneet EUn mainetta riittävästi. Vain kiinteämuotoinen elohopea jäte pitäisi olla hyväksyttyä, ellei sitten uusia toimijoita tule markkinoille paljon todisteita tai toiveita sellaisista ole. Yksi toimija oikeastaan markkinoilla vain on, eivätkä muut ole osoittaneet kykyä ottaa käyttöön tarvittavaa teknologiaa. Elohopea pitäisi pystyä varastoimaan kymmenen vuoden ajan odottamaan kiinteyttämistä. Ja tämä pitäisi tapahtua hyvin valvotuissa olosuhteissa niin, että se jätteen alkuperä ja sijainti voidaan tarkasti jäljittää. Sitten asia, asiantuntija, tu, tuntia, tuntijoiden käyttö. Katsomme, että yhtenäismarkkinoiden ja elohopöytä sisältö tuotettavien tuotteiden mm, sääntely voisi johtaa siihen, että elohopea alettaisiin siirtää kolmansiin maihin, joissa on löyhempi sääntely, ja sen takia emme saavuttaisi ympäristötavoitteitamme, jotka olimme itsellemme asettaneet. Ja me katsomme, että tämä voisi mm, monimutkaistaa tulevaa sääntelyä koskien sisämarkkinastandardeja, ja sen takia Mielestämme paras tapa saada maailmanlaajuiset elohopean vapaa markkinat aikaiseksi on se, että ensin toimittaisiin yhteistyössä kumppaneittemme kanssa ja sen jälkeen käytettäisiin sitten uudelleenmäärittelylauseketta, tarkastelulauseketta, jotta voitaisiin integroida uusia EU-standardeja Minamatan yleissopimuksen uusia standardeita, jotka on hyväksytty jo meidän omassa sisämarkkinalainsäädännössämme. Tämä mielestämme olisi se kaikkein tehokkain tapa toimia EU-standardeiden suhteen, jotka ovat tiukempia kuin Minamatan standardit. Ja sitten otettiin esille myös kysymys, joka koski elohopea yhdisteiden vientiä ja että se pitäisi sallia lääketeollisuudelle poikkeusmenettelyin, poikkeussäännöksiin. Me katsomme, että poikkeukset vientikieltoon ovat vaikeita panna täytäntöön joka tapauksessa ja komissio on pitänyt voimassa poikkeuksia vain silloin, kun eh, ne ovat selkeään todistusaineistoon perustuvia. Lääketuotteiden mm, kohdalla nämä perusteet ovat kovin rajoitettuja ja ne eivät oikeastaan tarvitse eh, vientiin liittyviä poikkeuksia. Sitten tuonti, elohopean tuonti ja sen kieltäminen on aihe, josta katsomme, että koska elohopean tarve vähenee rajoitusten takia tuotteiden ja prosessin kohdalla, mutta Eurooppa joutuu edelleen tuomaan elohopeaa niin pitkään kuin meidän oma kierrätyskapasiteettimme ei tarjoa riittävää määrää elohopeaa meille. Ja sen takia olisi syytä ja tärkeää jättää ovi auki siten, että EU voisi auttaa myöskin kehitysmaita, kehittyviä maita elohopea jätteen käsittelyssä, jossa heillä on ongelmia. Ja tämä mainittiinkin aikaisemmin jo. Tämä olisi hyvä argumentti. Ja sitten myöskin etukäteen annettu suostumusmenettely elohopeatuotteiden maahantuonnin osalta on myös Minamatan yleissopimuksen mukainen ja se on asianmukainen instrumentti tuollaisissa tapauksissa, kun halutaan elohopean määrää rajoittaa tuonnin osalta. Toivottavasti olen nyt pystynyt kommentoimaan kaikkia tärkeimpiä kommentteja, joita täällä on esitetty, joten kiitoksia. Kiitoksia ja nyt esittelijä Stefan Eck, loppupäätelmät. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kollega Florentsia tästä kohteliaisuudesta, että minä olen liian nuori tätä arvioimaan. Minä taidan kuule olla tällä alalla ollut kauemmin kuin sinä. No, arvon kollega, kiitokset eh, teidän arvokkaista puheenvuoroistanne. Teidän eh, erittäin hyvä, eh, että sain teiltä tällaisia ajatuksia ja punaisen viivan. Olen vakuuttunut siitä, että kansanterveyden ja ympäristön suojelu on kaikkien sydäntä lähellä. Ja me kaikki tiedämme, miten haitallista LHP on ja että se pitää, sitä pitää vähentää ja toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä. Me tarvitsemme Eurooppaan ja koko maailmaan tehokkaampia toimenpiteitä. Ja tämän saavuttaaksemme meidän täytyy laajentaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja hyödyntää myös mahdollisuuksia arvioida sosiotaloudellisia vaikutuksia. Eikä vain meidän oman kotiovemme edessä. Meidän täytyisi olla tarpeeksi rohkeita liikkumaan omalta hyvinvointialueeltamme eteenpäin ja huomioida eurooppalainen vastuu nimenomaan kehitysmaiden suuntaan. Ympäristöpolitiikka on aina ollut monien innovatiivisten teknologioiden lähtökohtana ja myös uusien poliittisten lähestymistapojen pohjana. Joten unohtakaamme se, että ympäristö olisi muka vaaraksi työpaikoille ja kehitykselle ympäristöpolitiikka on kestävää politiikkaa ja ekologisesta sen vuoksi meidän on tuettava. Ja meidän täytyy huomioida se, että maailman täytyy olla turvallinen meidän lapsillemme, meidän terveydellemme ja myös meidän jälkeemme tuleville joten meidän todellakin täytyy vähentää elohopeapäästöjä niin, että me saamme aikaan maailman, jossa on vähemmän elohopeaa. Meidän täytyy ottaa kunnianhimoisia askeleita, koska muuten me teemme vain tällaista kosmeettista korjausta. Talouden kehitys ja elämän laatu on tärkeää ja se on ympäristöpolitiikan tehtävä myös ja meidän täytyy antaa myös tulevaisuuden politiikalle tärkeä ääni. Ympäristöpolitiikan tulee huolehtia siitä, että yhteisen vastuun periaate ei jää muiden jalkoihin. Meidän täytyy antaa progressiiviselle yhteiskunnalle uusi haaste, samoin kuin teollisuudelle, Euroopan markkinoille, täytyy antaa innovatiivisia investointeja. Ja mitä ympäristöön tulee, hyvät kollegat, nyt ollaan viime hetkillä elämme. Tämä on ainoa planeettamme, jota pitää suojella. Kiitokset huomiosta ja odotan hyvää yhteistyötä ja, ja toivotan kaikille harmonista kesätaukoa, jonka jälkeen voimme jatkaa sitten tehokkaasti työtämme. Ja toivon myös, että eurooppalaisen kotimme remontti tässä kesän aikana jatkuu. Je repasse la parole qu'il a demandé à madame euh, euh, respond, to respond. Pyydän anteeksi, että tässä nyt innolla vastaan kommentteihin, mutta halusin tietenkin kiittää esittelijää erinomaisen hyvästä mietinnöstä ja myös siitä, että hän vei tätä asiaa niin nopeasti eteenpäin niin, että pystymme nyt sitten odottamaan prosessin päätöksen vientiä ennen ratifiointia, joten paljon kiitoksia esittäjälle, esittelijälle, Ekille ja myöskin varjoesittelijöille. Kiitos. Et on, on remercie. Kiitos. Me kiitämme nuorta ja kokoistavaa esittelijä Rekkiä. Ennen kuin seuraavan kohtaan siirrytään, muistutan teitä, että tarkistukset pitää jättää 13.7. kello 12 mennessä. Ja 13. lokakuuta ympäristövaliokunnan kokouksessa tätä sitten käsitellään seuraavan kerran. Ja sitten seuraavaan kohtaan, kuten Rulla Via jo tota- totesi. Meillä ei ole keskustelu Olafin kanssa. Kuten tiedätte, viime viikolla EU e ja Philip Morrisin yhteistyösopimusta ei uudistettu, joten ei ollut tarpeen käydä tätä iltapäivän keskustelua. Joten äh, siirrytäänkin heti kohtaan 22. Mielipitekeskustelu keskustelu Henrik Wagnerin kanssa tieteellisten neuvonantajan korkean tason ryhmän puheenjohtajan kanssa tieteellisen neuvonannan mekanismin työstä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että olette pyytäneet minua tekemään tämän esittelyn, mutta anteeksi, voisiko jokainen lähteä täältä rauhallisesti, jotta hiljaisuus vallitsisi puheenvuoron aikana. Merci de votre compréhension. Allez-y, monsieur. Kiitos ymmärryksestä. Olkaa hyvä. Kiitos valiokunnalle kutsusta esitellä komission uutta tieteellisen neuvonannon mekanismi. Olen Henrik Wegner. Olen tieteellisen neuvonantajan korkean tason ryhmän puheenjohtaja. Olen elintarviketurvallisuuden ja eläinten kautta leviävien sairauksien professori. Olen tuottanut tieteellistä näyttää urani aikana tälle valiokunnalle ja muille valiokunnalle koskien esimerkiksi lähdentää elintarviketurvallisuuden ja ympäristön suhteen. Olen myöskin Tanskan teknisen yliopiston varajohtaja, mutta täällä olen, koska olen tieteellisten neuvonantajien ryhmän äskettäin nimetty puheenjohtaja – Minulla on tieteellisen neuvonannon mekanismin sihteeristä kolmesta Karvaljo, jonka ehkä tunnettekin, Myllä ja Brave. Toivottavasti tämä esitys kertoo teille, miksi tieteellisen neuvonannon mekanismi on erittäin tärkeä – elimillä, jotka antavat tieteellisiä neuvoja eu politiikkaprosessille. Katsotaanpa, onnistuuko dianvaihto. Yeah. Can I just say next slide and then you do it? <laughs> I think it's out of reach, I'm afraid. Eh, Kaukosäädin ei toimi tältä etäisyydeltä. Ah, you also have to turn it on. Se pitää laittaa päällekin. Kiitos teknisestä tuosta. Tieteellinen neuvontamekanismi pohjautuu pitkälle EUn politiikassa tapa tulla tieteellisen neuvonannolle, joka on pohjimmiltaan alkanut yhteisen tutkimuskeskuksen perustamisesta ja sen äh, liittymisestä tieteellisen tukiohjelmaan. Se on tarvinnut paljon tiedettä, joka on sitten toiminut pohjana EUn lainsäädäntötyölle monilla politiikka-alueilla. Olemme nähneet, että on perustettu koko joukko hajautettuja virastoja 90-luvulta lähtien. Ja sitten on vielä STOA-komitea, joka auttaa parlamenttia. Ja 2012 luotiin tieteellisen pääneuvonantajan virka. Tämä tieteellisen neuvonannon mekanismi tavallaan on jatkoa tälle. Kuten tiedätte, tämä virka oli men- menestys ja puheenjohtaja Juncker päätti täytyy uudelleen luoda tämä virka toisessa muodossa. Tämmöisessä muodossa pyydettiin ehdottamaan uutta mekanismia, joka täyttäisi saman tehtävän, tuottaisi tieteellistä tieteellisiä neuvoja komission korkeammalle tasolle, joka myöskin olisi, koordinoisi tai keskittämisi keskipisteenä kaikkelle tieteellisen neuvonannolle EUn lainsäädäntöprosessissa. Komission ja sen pohdinnan tulos oli, että luodaan tieteen neuvonannon mekanismi, joka näkyy tässä kuvan ytimessä. Ja siinä on korkean tason neuvonantajaryhmä, seitsemän henkeä ja sihteeri. No kun en löydä. Eli sitä voidaan verrata aikaisempaan tietoisen neuvos, päätiedon neuvonantajan tehtävään. Tässä auttaa monimutkaisemmissa asioissa. Se voi tehdä enemmän työtä. Tieteellinen sen neuvonannon mekanismi reagoi komission puheenjohtajan komission pyyntöihin ja kulkevat Modesin kautta. Ja sitten ne raportoidaan komissiolle kollegiona tämän komission jäsenen kautta. Me hankimme tieteellistä syötettä tutkijoilta, yrityksiltä, olemassa olevilta EUn elimiltä ja muilta yhteiseltä tutkimuskeskukselta ja tutkimusyhteisöltä laajemminkin. Pitäisi pohjata tieteeseen kokonaisuudessaan ja tarvitaan monitieteistä tietoa ja tarvita kokonaisvaltainen tieteellinen näkemys mistä tahansa kysymyksestä, johon meidän täytyy perehtyä. Tässä on korkean tason neuvonantajan ryhmä ja komission jäsen. Samalla on Villani arvostettu ranskalainen matemaatikko Elvira Fortunati on portugalainen materiaalitieteilijä tunnettu Portugalissa. Rolf Hoyer oli CERNin johtaja. Ben Dijkstra on hollantilainen yhteiskuntatieteilijä. Jan, Janusz Buznitski on puolalainen molekyylibiologi ja bioinformatiikan asiantuntija Julius Lingo on yhdistyneen kuningaskunnan ilmatieteellisen laitoksen päätutkija. Ja minä pohjohtajana olen lähinnä elintarviketurvallisuuden ja elintarviketieteen professori. Kuten näette, tässä katsotaan laaja tutkimuksen alue. Ja tarkoitus on, että pystymme käsittelemään kysymyksiä kaikilla politiikka-alueilla, joissa vaaditaan tieteellistä panosta. Ja, tämä siksi, että meillä on tällainen monitieteellinen kokoonpano. Joten mekanismi ja korkeatason ryhmän tehtävä on reagoida, tarjota riippumatonta tieteellistä neuvonantoa EU-politiikkaan ja lainsäädäntöön milloin tahansa ja miltä alalta tahansa. Pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin toimiin, mukaan lukien kriisitilanteet, joissa tiedon neuvojen tarve on akuutti. Tärkeää on, että työ ei saisi olla päällekkäistä olemassa olevien neuvojen kanssa – teidän kanssa, jotka tulee erityisvirastolta ja neuvoilta komiteoilta. Meidän pitäisi aina täydentää, lisätä tietoa, mutta ei tehdä päällekkäistä työtä. Mutta kaikissa evidentissä työssä meidän täytyy tutkia, kuinka robustia näyttämme on. Meitä on pyritty olemaan ennakoivia tunnistamaan politiikka-alueita, joissa tieteellistä neuvonantoa tarvitaan, ehdottaa parannuksia politiikan ja tieteellisen neuvonannon välillä yleisemmin ja EUn alueella parantaa synergiaa muiden tieteellisten neuvoa rakenteiden kanssa. Ja painottaisin tätä jälkimmäistä kohtaa vähän – koska tämä saattaa olla yksi alueesta, jossa meillä on mahdollisuus tehdä merkittävimmät muutokset yleiseen tiedepolitiikkakuvioon. Komitea on myös pyytänyt kaikki kaikkia kansallisia tutkimusyhdistyksiä järjestäjä luomaan yhteyksiä ja tekemään yhteistyötä EUn tasolla. Tieteellisen politiikkatuen kehittämiseksi. Ja kenttä oli äsken, vielä äskettäin aika pirstoutunut, vaikka se valtiot oman mukaan lukien niissä akateemiset yhdistykset ja järjestöt. He eivät toimineet kovin aktiivisesti. poliittisen keskustelun ja poliittisten päätösten tukemisessa tarvitaan parasta tutkimustietoa. Samin luomisen myötä ja tämän kautta voimme tukea sitä, että tutkijayhteisöllä on aktiivisempi osuus tieteellisen näytön tarjoamiseksi politiikan perustaksi kaikista riippumattomista lähteistä työskennellen maailman korkeammalla tasolla. Riippumattomuuden lisäksi, joka on voimakas tieteisen neuvonantomekanismin piirre, me olemme myös seurattavia. Kaikki mitä teemme, sen me jaamme. Olemme luoneet verkkosivut, jotka auttavat seurattavuutta. Kaikki kokousten pöytäkirjat. Me kerromme, mitä teemme, missä vaiheessa ollaan. Ja kun päätöksiä tehdään, kaikki voivat perehtyä niihin. Ja nyt vähän aiheita, että olemme käsitelleet. Alunperin meillä oli kaksi aihetta tieteellistä arviointia varten. Ensinnäkin kyberturvallisuus. En puhu siitä paljonkaan täällä. May have uh, more interest to this committee and therefore I will just spend a few more ja pari sanaa muutamasta aiheesta, jotka ovat kiinnostavampia. What we have done introduce you to how we actually work. So, ja pari sanaa käytännön työstä myös. Tässä pyrimme vähentämään kuilua kevyten ajonaivojen todellisessa maailmassa tapahtuvien hiilipäästöjen mittauksen ja laboratoriotestauksen välillä – hänelle annettiin tehtävä komiss- komisseisen Kanjetan pyynnön jälkeen. Hän teki sen komisseisen Mordashin kautta. Sitä kautta me teemme paperin, jossa hahmotellaan, minkälaista työtä me kykensimme ja haluaisimme tehdä. Komission tässä vuoropuhelussa päätettiin, että työt pitäisi toteuttaa. So the scoping paper has narrowed down the scope of our work to Työmme alue on rajoitettu. Me tuomme kahta toin, kahdella tavalla komissiota. Pyrimme takaamaan, että uusi testausmenettely – on, on mahdollisimman edustava. Että se edustaa todellisen maailman hiilidioksidipäästöjä tai tästä edustavan kuvan. Meidän täytyy tutkimaan myöskin heitä täydettäviä menettelyjä, kuten laajamittaisen polttoaineen katadatan käyttöä tai simulointivälineiden kehittelyä. Ja saan tarttua kysymykseen, mitä eurooppalaisia, eurooppalaista ja maailmanlaajuista tieteellistä perustaa on hiilidioksidi, kevyten ajoneuvon hiilidioksidi päästöjen mittauksen kehittämiseksi ja polttoainekäytön mittaamiseksi, jotta voitaisiin tuoda arvoja, jotka ovat lähempänä tällaisen maailman keskiarvoja. Mitä lähestymistä me voitaisiin tarkast- perusteella, mitä heikkouksia ja vahvuuksia ja mitä luotettavuutta ja seurattavuutta voitaisiin tavoitella ja minkälaista lisätutkimus- ja analyyttista työtä tarvittaisiin. Joten seuraavana vuosina me tarvitaan raporttia. Se on aikataulu. On tässä kysymyksessä sellainen, että kun hyväksymme tämän tutkimusalan määrittelypaperin helmikuussa päätettiin, tuottaisimme tuloksia lokakuussa. Aikaväli on aika pitkä. Ja tätä että menettely on läpikotainen. Teimme vieläkin teemme kirjallisuuskatsauksia keräämänä. näyttöä. Ja osana tätä olemme käyn vieraat merkittävissä tutkimuslaitossa ja yhteisessä tutkimuskeskuksessa Espressa. Sitten meillä on ollut asiantuntijoiden työpaja. Me tunnistimme ne arvioimalla huolellisesti, arvioimalla kaikki asiantuntijat globaalilla tasolla. jolla on suurin korkean tieteellinen taso ja katsomme, mikä tieto on täydentävää ja mitä pyrimme täydentämään tutkimusta. Asiantuntijat kutsuttiin Lissaboniin ja Ja meillä on laaja rakentava määrä tieteellistä syötettä. Syyskuussa meillä on sidosryhmäkokous. Kutsumme sidosryhmiä, jotka ovat tutkijayhteisön ulkopuolella. Pyydämme saamaan heiltä syötettä ennen kuin luomme sitten loppukantamme lokakuussa. Tämä hahmottaa sitä tapaa, millä me toivomme. Keräämme avallamassa olevaa kirjallisuutta. Kuten yleensäkin, kun tehdään tieteellisiä arviointeja. Asiantuntijatyöpajat. Asiantuntijat, jotka valitaan tieteellisten näyttäjien pohjalta. Ainoastaan tieteelliset yhdistykset, akatemiat olivat erittäin avuliaita tässä prosessissa ja sitten kuulla sidosryhmä ennen kuin hyväksytään lausunto. Mechanism. So with this example, I hope I have showed how we intend to work on these. Ai, me työskentelemme näiden monimutkaisten asioiden parissa. Kysymystä, jotka vaativat monitieteellistä lähestymistapaa. Tavallikuntaa varten kotisivulta näette, että olen työskennellyt kolmannenkin asian parissa lyhyemmällä aikavälillä. Emme ole pyrkineet laatineen lausuntoa, vaan pyrkineet selittämään Täällä on selvitys glyfosaatista, jotta komission puheenjohtaja ja relevantit komissaarit saisivat tietää, minkälaisia tieteellisiä arviointeja glyfosaatista on tehty. Joten kolme asiaa tällä hetkellä – on putkissa tieteellisen neuvontamekanismin kautta. Ja sitä myötä lopetan esitykseni. Kaikki kysymykset ovat tervetulleita. Merci à vous. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei. Ei kysymyksiä, ei puheenvuoropyyntöjä. Kölling. Yes, thank you. Um, I just wanted to... Kiitoksia. Halusin vain kysyä hieman suhteestanne tai minkälaista suhdetta nyt parlamenttiin ei ole, mutta mitä mieltä olette, minkälainen se voisi olla, jos nyt tarkastelette sellaisia kysymyksiä, joita mekin tarkastelemme ja tarjoatte tietoa komissiolle näistä kysymyksistä? Missä näkisitte parlamentin aseman tässä kuviossa? Onko teillä minkäänlaista roolia parlamentin, parja, parlamentille tarjottavien neuvojen suhteen? Thank you very much. Um, I would say... Kiitos. Sanoisin, että ei suoraan. Mutta lausunnot ja muu, mitä tulee tästä tieteellisestä neuvonantomekanismista, on käytettävissä – teidän keskusteluihin ja päätöksiinne, joita parlamentissa siis tehdään. Joten toivon, että voimme sillä tavoin auttaa kvalifisoimaan poliittisia keskusteluita ja päätöksiä, joita parlamentissa mahdollisesti tehdään. Olemme käyneet keskusteluita STOA-valiokunnan kanssa Ja on tärkeää, että me seuraamme myös käynnissä olevia poliittisia keskusteluita niillä aloilla, joilla me työskentelemme ja kehittelemme kattavia tieteellisiä määritelmiä niin, että output on mahdollisimman avu, hyvin avuksi myös poliittisille päätöstentekoprosesseille. Merci. Si euh, plus personne de Madame Grostet. Grostet. Euh, joten olette riippuvaisia Euroopan komissiosta, sanotte sen selvästi, joka merkitsee, että kuten Gallin totesi, me emme voisi henkilökohtaisesti pyytää teiltä tieteellistä mielipidettä. Käsittelemme esimerkiksi hormoni häiritsee erittäin herkkä tunteellinen kysymys joka merkitsee, että meidän täytyy pitää järki kädessä ja pyrimme saamaan mahdollisimman perustelun ja harkitun kannan. Vasta kun ajatellaan tällaista asiasta, tältä voitaisiin pyytää kantaa, joka selittäisi asioita, kun kyseessä on sitten riippumaton kanta. Monsieur le Président. Thank you very much. The way I under... Paljon kiitoksia. Se, miten ymmärrän meidän työskentelytapamme, on se, että me joko vastaamme komission esittämiin pyyntöihin, tai sitten annamme itse itsellemme tehtävän. Ja silloin kun annamme itse itsellemme tehtävän tai toimeksiannon, niin silloin meillä on mahdollisuus ottaa huomioon ja käsitellä sellaisia kysymyksiä, jotka koska me katsomme olevan sellaisia, jotka voi, voivat antaa jotakin lisää tieteellisen tiedon saralla. Hormonihäiritsijöiden suhteen tiedän jo olevan käynnissä paljonkin työtä, enkä ole henkilökohtaisesti tietoinen siitä, että me toistaiseksi voisimme lisätä siihen paljonkaan mitä. Mutta monien muiden asioiden ohella keskustelemme kyllä myös siitä, kun mietimme, mihin huomiota me kiinnitämme. Ja me voimme myös, ja kun käymme keskustelua tieteellisten akatemioiden kanssa, niin me pyydämme näitä ottamaan esille kysymyksiä, joita he voivat työstää koska esityksestäni kävi jo ilmi aivan selvästi, että jos voimme ottaa huomioon neljä, viisi tai kuusi kysymystä käsiteltäväksi vuosittain, niin on olemassa paljon muitakin vaikeita kysymyksiä, monimutkaisia kysymyksiä, jotka vaativat paljon lisätyötä tieteellisen arvioinnin aikaansaamiseksi poli- poliitikkojen työn tueksi. Ja sen takia Samin vahvuus on mielestäni se, että jos saamme tällaisen hyvin rakentavan ja jäsennellyn vuoropuhelun aikaiseksi Eurooppalaisen tieteellisen akatemian välillä, niin meillä on paljon vahvempi perusta mm, muotoilla sitten omaa panostamme Euroopan tason poliittiseen päätöksentekoon, mutta toivottavasti kansalliset akatemiat voivat myöskin osallistua ja antaa lisätukeaan Euroopan tasoiseen poliittiseen päätöksentekoon. Merci beaucoup. No, kiitoksia. Ei muuta puheenvuoropyyntöjä. Ja merci encore, monsieur le président, euh, pour euh, euh, cette... Kiitoksia vielä tästä esityksestä. Nyt siirrytään seuraavaan kohtaan. 23. Päätöslauselma esitys transrasvoista ja osa yhteisesittelijöistä ei ole täällä. Mutta Rova Sommer on. Annakin teille puheenvuoron. Ja vielen Dank. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Kiitos. En ollenkaan laskenut sen varan, että näin nopeasti saisin jo puheenvuoron. Ikävä, että me käsittelemme tänään tätä aihetta, kun niin monet kollegat ovat nähtävästi muualla. Mutta kuitenkin ihan hyvä, että me kykenimme sopimaan tästä yhteisestä päätöslauselmasta ja yhteisestä tekstistä, jossa käsitellään transrasvoja elintarvikkeissa. Ja toivon mukaan komissio, olisin toivonut, että komissio olisi esittellyt oman kertomuksensa aikaisemmin, sen piti tulla jo joulukuussa 2014. Tässä komissio hyvin selkeästi yhdistää transrasvojen ja verisuonitautien yhteyden, ja sen vuoksi olen hyvin kiitollinen tästä kertomuksesta sen vuoksi, että keskustelussa elintarvikeasetuksesta emme päässeet yhteisymmärrykseen transrasvojen merkinnästä elintarvikkeissa. Ja se johtui myös siitä, että me emme silloin tienneet tarpeeksi siitä. Ja tietääkö kuluttaja ylipäätään, mikä transrasva on ja onko ylipäätään mahdollista merkitä transrasvoja elintarvikkeissa ilman, että eh, on jokin tietty kynnys, yläraja, mihin asti elintarvikkeissa transrasvat on hy hyväksytty. Ja sen vuoksi annoimme komissiolle tehtäväksi laatia kertomus. Mutta nythän on jo maita, joissa on rajoitettu transrasvojen pitoisuus elintarvikkeissa. Eli komissio näkee selkeän yhteyden korkean transrasvojen ja verisuonitautien kanssa. Toisaalta transrasvojen käyttöä on selkeästi vähennetty ja vain tietyissä eh, väestöryhmissä eh, transrasvojen nauttiminen on liian suurta ja se koskee vain tiettyjä eh, elintarvikeryhmiä. No, komissio esittää erilaisia mahdollisuuksia vähentää transrasvoja ja olen samaa mieltä hyvin pitkälti komission kanssa. Täällä on monia kollegoita, jotka ovat samaa mieltä. Sitä taustaa vasten, että maksimissaan yksi kolmasosa kansalaisistamme ylipäätään tietävät, mikä on transrasva. Joten transrasvojen merkintä elintarvikkeissa menisi ohisuun monilta. Eli se ei olisi arvokasta informaatiota. Parempi on ottaa käyttöön yläraja. Mielenkiinnolla odotan, mitä neuvosto, joka komission ohella saa myös meiltä suullisen kysymyksen ja onko neuvosto samaa mieltä tästä? No, meidän täytyy myös antaa tarpeeksi aikaa komissiolle tutkia näitä vaikutuksia ja raja-arvoja ja niiden vaikutuksia teollisuudelle ja eri valmistajille ja terveydelle ja arvioida näitä vaikutuksia sekä myös toteutettavuuden arviointi. Ei se nyt ole niin yksinkertaista. Me tarvitsemme lisää informaatiota ja tietääkseni täällä on kollegoita, jotka ovat sitä mieltä, että me emme tarvitse uutta tällaista äh, vaikutusten arviointia, vaan kynnykset pitäisi ottaa käyttöön välittömästi. Minä tulen tekemään tarkistuksen, jossa vaaditaan täydellistä äh, seuraamusten arviointia. Ja se, millä tavalla sitten toimitaan äh, transrasvojen suhteen, joita, kun niitä syntyy elintarvikkeen valmistamisessa. Esimerkiksi jos teen ranskalaisia perunoita, kun niitä friteeraan, niin tässä valmistusprosessissa syntyy myös transrasvoja. Pitäisikö silloinkin antaa tästä tällainen erillinen arvo vai voidaanko se jättää ilmoittamatta vai nämä ovat tällaisia tuoretuotteita ja me jätimme ne ulkopuolelle mutta jos tällaisille tuotteille tulee myös transrasva katto, miten sitten tarjotaan näitä tuoretuotteita myyntiin? Ona selvä, että se mainitaan silloin, kun on useampia tuotteita, mutta tässä on kysymys valmistusprosessista. Sitten minusta ei ole kovin hyvä tämä, mitä tässä sanotaan, että transrasvat äh, äh, äh, liitetään suurin piirtein kaikkiin maailman sairauksiin. Tässä on lueteltu hyvin paljon eri sairauksia, eikä ole mitään tutkimusta siitä, liittyvätkö ne toisiinsa, koska ei ole mitään tieteellistä tutkimustulosta siitä, että e, esimerkiksi transrasvat johtavat e, endometrioosiin. Tämä menee minusta liian pitkälle. Tämän pitäisi olla yleisempi luonteeltaan, emmekä me tarvitse tällaisia sairausluetteloita. Sitten kysymys, miten e, sitten tehdä transrasvoille, jota on luonnostaan jossain tuotteessa, kuten maito- ja lihatuotteissa. Ne eivät ole vältettävissä. Pitääkö nekin merkitä vai voidaanko se ohittaa? Enemmistö on nähtävästi sitä mieltä, että nämä luontaiset transrasvat äh, ovat sellaisia, joita ei tarvitse mainita, koska niille ei voida asettaa raja-arvoja. Mutta ehkä me pitäisi kuitenkin huomata tai ottaa huomioon se, että Euroopan unionissa ihmiset syövät hyvin paljon lihaa ja silloin myös transrasvojen määrä ja pitoisuus kasvaa. Luontaiset transrasvat ovat vaikutukseltaan samanlaisia kuin ne transrasvat, joita on lisätty elintarvikkeisiin. Minusta meidän täytyy saada ihmiset tietoiseksi siitä, mitä transrasvat ovat ja missä tuotteissa niitä on. Ja vielä viimeinen asia, ei tule unohtaa, että transrasvat täytyy korvata jollain muulla rasvoilla. Ne ovat tyydytettyjä rasvoja, jotka nekään eivät ole täysin terveellisiä, mutta ne täytyy nyt jo ilmoittaa pakkauksissa. Että miten tässä nyt sitten tehdään, joudutaanko ojasta allikkoon? Päävaihtoehdot transrasvoille ovat, on palmuöljy ja sillä on korvattu maailmanlaajuisesti transrasvoja. Mutta voisihan se tulla jostain muustakin öljykasvista tämä rasva. Euh, Kiitoksia Rova Sammerikopoi EPPn puolesta. Nyt Rova Kiijam, SDR-ryhmän puolesta. Mä ähm, das Auftrag von Frau Kiitos. Puhun äh, edustaja Sabun puolesta. Hän on äh, varjoesittelijä. Muuta puhun oikein mielelläni, koska meidän näkemyksemme ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja edustaja Sommer äh, puhuikin jo monista asioista, e, joista olemme samaa mieltä. Transrasvat voivat lisätä sydäntauteja – ja tässä päätöslauselmassa me vaadimme sitovia raja-arvoja teollisille rasvoille, elintarvikkeille. Ja monissa maissa näitä raja-arvoja on jo testattu ja on todettu, että tämä toimenpide on vähent- voisi vähentää selkeästi sydän- ja verisuonitauteja kansan tai väestön terveysvaikutukset näkyvät muutamassa vuodessa. Päätöslauselmassa puhutaan myös teollisista transrasvoista. Itse asiassa niihin on keskitetty, eikä niihin luontaisiin transrasvoihin, kuten edustaja Sommer jo sanoi. Eli me puhumme elintarvikkeista, jossa on kaikkein korkein transrasvapitoisuus, kuten keksit, popcorni, pikaruoka – ja alemmissa sosiotaloudellisissa ryhmissä ihmiset eh, usein syövät nimenomaan näitä ruokaryhmiä, koska ne ovat halvempia. Eli he syövät hyvin paljon sellaisia elintarvikkeita, joissa on paljon transrasvoja. Teollisten transrasvojen eh, kieltäminen eh, voisi parantaa sen väestöryhmän terveyttä, joka nyt jo muutenkin on huonommassa kunnossa. Vaihtoehtoja on aika vähän, ne eivät ole niin menestyksekkäitä kuin nämä sitovat äh, kynnysarvot. Ja ihmisten tietoisuutta täytyy myös lisätä transrasvoista ja niiden negatiivisista vaikutuksista. Tämä uusi tietoisuus äh, voisi parantua nimenomaan tämän merkinnän myötä. Euroopan unionissa on tällä hetkellä varsinainen äh, tilkkutäkki asetuksia ja säätelyitä jäsenmaa kohtaisesti Meillä ei ole harmonisoituja toimenpiteitä EU:ssa, joka merkitsee sitä, että meillä ei ole mitään EUn laajuista mahdollisuutta eh, ennaltaehkäistä sydän- ja verisuonitautia. Ja kehotankin komissiota oman kertomuksensa to- toimimaan oman kertomuksensa pohjalta ja mahdollisimman nopeasti asettaa raja-arvot teollisille transrasvoille. Me puhumme tällä hetkellä myös SETasta ja TTIPstä ja esimerkiksi Amerikassa, USAssa on asetus, onko se sitten sovelias EU-hun, niin sitä me voisimme vielä katsoa. Kiitos. Merci beaucoup, Kiitoksia. Fredrik Riis, Alde. Kiitos puheenjohtaja. esitys on kaikkien poliittisten ryhmien esittämä sasata yhteistä parlamentin tahtoa vähentää transrasvahappojen käyttöä. Kuten Rova Sammer totesi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun näin edetään. Ja ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että transrasvahapat liittyvät moniin sairauksiin ja terveysongelmiin. Kaikki mainittu johdataan kohdassa G, totta kai verenkiertosairaukset – hedelmättömyys, endometrioosi. Hassua kyllä. Ää, ylipainoisuus puuttuu, likalihavuus. Sani Saukka varmasti pyrimme täyttämään sen. Oli kymmenen vuotta sitten transrasvojen ja likapainon aiheessa mietinnön esitteli Kaikista menestyksistä ja teosta huolimatta muun muassa, kun keskustelimme komission työohjelmasta maaliskuussa, niin näemme, että asiat eivät etene tarpeeksi nopeasti, ne kehittyvät. Täytyy keskustella ja sovitella asioita eltasolla nämä sairauksien vitsausia, jota ajetaan kuten ylipaino. Olen äskettäin on todettu, että yhden tutkimuksen nuoret muodossa kasvavat syödä 10 grammaa päivässä ää, ää, ros, rasvahappoa roskaruoasta, kekseistä roskaruoasta 10 grammaa. Se on viisi kertaa enemmän kuin nykyinen sitova katto monissa jäsenvaltioissa, kuten mainitsin edellisessä keskustelussa maissa, jossa, jotka ovat tätä vitsausta vastaan eturintamassa Tanska, mutta ei ainoastaan Tanska – tässä oli varmasti ensimmäinen. Unkari, Latvia ja Itävalta myös. Me tarvitsemme tiedotuskampanjoita sellaisia, jotka kohdistuvat nuoriin. Tänä aamuna, kun meillä oli ää, tämä Slovenian terveysministeri, hän täytyy jotenkin tehdä läpimurto täytyisi vahvistaa kansansa käytöstä ja tuotteiden uusissa äh, resepteissä kansallista käytännössä. Se on ihan ok, kuten mainitsin, mutta eihän se riitä. Olisi parempi, jos tämä tapahtuisi harmonisoidusti ja yhdessä Euroopan tasolla. Ja tässä kohdassa kuusi näin todetaankin päätöslauselmassamme. Toinen teksti on mietinnön puoli on, että jätämme oven auki kolmelle vaihtoehdolle pakolliset tiedot, raja-arvot ja vapaaehtoiset sopimukset. Nämä olivat komission ehdotuksessa joulukuussa mukana. Itse kannattaisin grammarajan per 100 grammaa rasvoja. Kohdassa sanomme ihan täsmällisesti. rasvahappojen rajat. Mainitsin myöskin kohdan seitsemän. Ja mitenkä järkevää hukottaa kuluttajia ää, merkintöjen tulvaan. He eivät enää ymmärrä tätä tulvaa. Kannattaa siis yksinkertaista värikoodistoa. Ja tämä täytyy tehdä teollisuuden osallistuessa sanoin nyt ja sanoin jo viimeksi, yhä enemmän teollisuudessa ollaan hypätty mukaan, junainet käytty mukaan taisteluun. Suuret alan yritykset on ilmaiset halunsa, jotta transrasvahapot poistettaisiin käytöstä selkeällä aikataululla. Kiitos. Merci Madame Ries pour votre contribution. Kiitos Rava Ries Boylan Goen. Uh, thank you, Chair. And look, I suppose I'm just... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä nyt toistelen vain sitä, mitä monet kollegat ovat todenneet jo, nämä rasvahapot ovat tappajia, siitä on näyttöä olemassa ja johtavat monenlaisiin eri sairauksiin. Tämä oli yksi suurista ongelmista, joka koskee jokapäiväistä ruokaa ja tässä se ongelma juuri onkin. Irlannissa 10 000 ihmistä kuolee vuosittain sydänverin suoni, suonisairauksiin ja erityisesti matalammissa sosiaalisissa ryhmissä he ostavat yleensä prosessoitua ruokaa, halvempaa ruokaa, ja otan huomioon, että nyt meillä on se kummallinen tilanne täällä EU:ssa on se, että me kritisoimme USAta kovasti terveystottumuksista ja ruokatottumuksista, mutta siellä terveyslainsäädäntö on paljon tiukempaa. Siellä jo tunnustetaan, että itse asiassa osittain hydrogenoidut rasvat eivät kuulu esimerkiksi turvallisiin ruokiin. Eli komission raportti transrasvoista vaikkakin se on tulee vuoden myöhässä, antaa joitakin indikaatioita tulevista toimista. Ja siinä tunnustetaan selkeästi se, että kaikkein tehokkainta olisi asettaa lakisääteinen raja teollisille transrasvoille. On totta esimerkiksi, että merkinnät ovat sekaannusta aiheuttavia tietoa on aivan liikaa pakkauksissa ja se, että kuluttajat saisivat tietoa ja olisivat tietoisempia transrasvoista, niin merkinnät eivät ihan siinä onnistu, se, ne menevät varsinaisen maalin ohi. Merkintöjä ei pitäisi olla, tai transrasvoja ja niiden merkintöjä oikeastaan ei pitäisi olla ihmisravinnoksi tarkoitettuun, ta, tarkoitetussa ruoassa ollenkaan. Tarkoit, tarkoituksenahan, tai välttämätöntä on tehdä asiasta lainsäädäntöehdotus ja uskon, että transseksuaalissa tarvitaan lakisääteiset rajat ja uskon, että eh, vaikutusarviointi on jälleen kerran yksi taktiikka, jota käytetään eh, koko prosessin viivästyttämiseksi ja lykkäämiseksi. Me tiedämme, että transasvojen vähentäminen ja niistä irtipääseminen on mahdollista, koska valmistajat tekevät sitä jo vapaaehtoisesti. Ja tärkeää on siis nyt ennen kaikkea saada aikaiseksi lainsäädäntöehdotus kuluttajien suojelemiseksi. No, Kiitos puheenjohtaja. Muistetaan, että transrasvahapokkertomuksen komissio painotti ihan oikein. Meidän ravitsemustuottamukset, erityisesti nuorten tuottamukset ja pienituloisten tuottamukset ovat. Eli idea uudelleen kouluttaa kuluttajia. Anteeksi, tämä mainitaan, se on niin illuusio. Nykyjulkaisema pyrkii siihen, että päästään eurooppalaisia rajoja rasva, transrasvahapojen hapopitoisuuksista ravinnossa. Mutta täytyy miettiä tehokkaita keinoja. Se markkinat estävät kaikkien, äh, kaikkien rajoitteita tällaista elintarvikkeiden lävittämisellä Euroopassa. Euroopan komissio painotti, että jos hyväksytään, jos esivaltio hyväksyisi toimia, sektoria rankaistaisi ää, äh, ulkomaisen kilpailun muodossa. Eli tässä näkyy selvästi sisämarkkinoiden rajoitteet, mutta oli mikä oli, on erittäin hyvä asia, että pyritään vähentämään sydänverisaunnitautien aiheuttaja, joka on yksi pää kuolleisuuden aiheuttajista Euroopassa. Kiitos Rodolano ja nyt komissio. Ravan Nikola Koppulu. Yes, thank you very much, Chair. Um, It's about... Paljon kiitoksia. Noin neljä vuotta, kuukautta sitten komissio esitteli transrasvahappoja koskevan kertomuksen. Se haluaisin lyhyesti muistuttaa sen pääaspekteista, jossa tarjottiin tietoa transrasvojen läsnäolosta elintarvikkeissa ja koko Euroopan unionin populaation Eh, ruokailututtumuksissa. Ja siinä sitten kuvailtiin transrastojen kokoonpano ja sen aiheuttavat riskit sydän- ja verisuonitautien kohdalla. Ja siinä todettiin, että lakisääteinen eh, raja teollisille transrasvoille olisi tehokkain tapa suojata kuluttajia, ja se olisi yhteismarkkinoiden kanssa yhteensopiva. Mutta kertomuksessa johtopäätöksessä todettiin kuitenkin, että tarvitaan lisätutkimusta. Ja nyt komission tarkoitus on suorittaa vaikutusarviointi, joka sisältää laajan julkisen kuulemisen aiheesta. Ja sen tavoitteena on sitten tehdä tulevaisuudessa poliittisia päätöksiä aiheesta. Komissio on kovin tyytyväinen oli maaliskuussa tyytyväinen siihen ja myös tänään tyytyväinen siihen, että eri puolueet tukivat sitä ajatusta, että transrasva-asiaa vietäisiin eteen eteenpäin nopeasti, jotta kansalaisia voitaisiin suojella. Ja voin vahvistaa, että olemme, olemme tänään ottaneet huomioon kaikki esitetyt huomiot ja olemme sitoutuneita pyrkimään nopeaan tulosten aikaansaamiseen. Olemme yhtä huolestuneita kuin tekin transrasvojen vaikutuksista ja tiedämme, että on toimittava nopeasti. Kuitenkaan ei pidä unohtaa, että komissio on sitoutunut parempaan sääntelyyn, niin se tarkoittaa sitä, että politiikkaa tehdään näyttöön perustuen. Vaikka olisi laaja yhteisymmärrys siitä, minkälaisia tuloksia tavoittelemme, tarvitsemme näyttöä siitä, että olemme toimimassa kaikkein tehokkaimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla. Transrasva kertomuksessa oli lukuisia aspekteja, jotka vaativat lisätutkimusta tutkimusta ja jotkut tämän valikunnan jäsenet ottivatkin jotakin näistä aspekteista esiin maaliskuisessa keskustelussa ja myös tämänpäiväisessä. Ja viitaan tässä nyt esimerkiksi kysymyksen siitä, että kuinka voidaan varmistaa, että transrasva-aloite ei aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai taikka vaikutuksia esimerkiksi pk-yrityksiin elintarviketeollisuuden alalla. Ja toiseksi, mitä vaihtoehtoja on osittain hydrogenoiduille öljyille, jotta voitaisiin ainakin osittain ne korvata. Ja olisiko vaihtoehtojen käyttäminen, esimerkiksi palmuöljyn käyttäminen, sellaista, että se voisi vaikuttaa negatiivisesti. Ja meidän täytyy tarkastella myös, kuinka voidaan varmistaa, että transrasva-aloite voidaan asianmukaisesti panna täytäntöön paikallisella tasolla paikallisen viranomaisten taholta. Eli mitä metodologioita tarkkaan ottaen tarvitaan, jotta voidaan määrittää transrahasisältö elintarvikkeissa ja jotta voidaan e, myöskin erottaa toisistaan märitiöille tarkoitetut ja ihmiskäyttöön tarkoitetut transrasvat. On kuitenkin tehtävä selväksi, että paljon sisäistä työtä tehdään komissiossa eri yksiköissä koko ajan ja on tehty viime kuukausina. Ja tulette pian näkemään tämän työn tulokset, kun julkaisemme transrasvahappoja koskevan vaikutusarvioinnin tässä tulevina viikkoina. Santeen pääosasto on siitä päävastuussa sen prosessin, se sen prosessin aloitti ja sitten muissa yksiköissä sitä keskustellaan tällä hetkellä. Todellinen vaikutusarviointi sisältää sitten kuvauksen ongelmista ja sidosryhmistä, joihin tämä asia vaikuttaa ja sitten myöskin tavoitteet, joihin pyrimme, ja analyysin siitä, kuinka subsidiariteetti ja suhteellisuusperiaatteita noudatetaan. Lisäksi otetaan esille mm, tai kartoitetaan mahdolliset politiikkavaihtoehdot ja mm, mahdolliset niiden vaikutukset. Myös kuvailemme, mitä datatarpeemme ovat ja minkälainen kuulemistrategia meillä on tarkoitus käynnistää. Haluan tehdä selväksi, että tämä ei tule olemaan komission kertomuksen toisinto, vaan tulemme rakentamaan toimintamme sen tiedon perusteella ja analyysin perusteella, mitä olemme jo saaneet aikaiseksi ja kerättyä. Ja sitten antaisin teille äh, jotakin osviittaa tulevasta aikataulusta. Tämä tietysti kaikki riippuu siitä, minkälaisia keskusteluja komissiossa käydään. Tämä alustava vaikutusarviointi, kun on saatu valmiiksi, se julkaistaan komission verkkosivuilla ja siihen liittyy sitten tietty palaute palautteenantoaika yleensä noin neljä viikkoa, jolloin siihen voi antaa kommentteja. Ja sitten käynnistämme myöskin eh, julkisen kilpailun eh, erilaisten muun muassa poliittisten eh, toimintavaihtoehtojen kartoittamiseksi ja järjestämiseksi. Ja tämä kestää kuusi kuukautta tämä prosessi. Ja julkinen konsultaatio kestää noin 12 viikkoa ja tämä tapahtuu välittömästi loman jälkeen. Ja lopullinen vaikutusarviointi saadaan valmiiksi ja toimitetaan meidän lainsäädäntöelinten tarkastettavaksi 2017 vuoden alussa. Ja jos ylimmällä hallinnon tasolla hyvä, todetaan, että EU, EU-tason toimintaa tarvitaan, niin silloin lähdetään toimimaan asiassa viemään sitä eteenpäin nopeasti. Tietenkin täytyy määrittää, minkälaista lainsäädännöllistä instrumenttia käytetään. Kuten tiedätte, että jos noudatetaan tavanomaista lainsäädäntöjärjestystä, niin siinä menee kauemmin kuin komitologiamenettelyssä. Eri poli- politiikkavaihtoehtojen aikarajat ovat sellaisia, jotka arvioimme huolellisesti pitäen mielessä, kuten täällä huomautettiin, että mitä nopeammin toimimme, sitä suuremmat hyödyt saavutetaan. Joten paljon kiitoksia. Tämän voin kertoa teille tässä vaiheessa. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia. Nyt vähän tietoa tästä päätöslauselmäärityksestä. Tarkistukset täytyy tehdä ensimmäinen 9. mennessä keskipäivällä äänestysvaliokunnassa 29. syyskuuta. istunnossa äänestys on lokakuun toisessa, toisella istunnolla. Seuraava kohta. Mutta esille tulevat asiat, niitä ei ole. Vain viimeinen tieto. Valiokuntamme seuraava kokous on ensimmäinen 9.9.2030, eli ympäristövaliokunta täällä Brysselissä. Toivotan teille hyvää lomaa. Voimaantukaa, piristykää, niin että päästään uudelleen liikkeelle samassa, samalla vauhdilla kuin mitä lopetettiin. Kiitos ja hyvät lomat.